lennoillemme, autoihimme. Ensimmäinen äänestys albinismista kärsivien henkilöiden tilanne Malavissa ja muissa Afrikan maissa. Tästä yhteinen päätöslauselma esitys. Ensin tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty sekin. Ja nyt äänestämme päätöslausumaesityksestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä päätöslausuma on hyväksytty. Seuraava äänestys. Krimin tatarijohtajien Ahtem Tsikosin, Ilmi Humerovin sekä toimittaja Mikola Semenan tapaukset. Päätösosumäistys puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi Malediivien tilanne, yhteinen päätöslauselma, esitys seitsemältä poliittiselta ryhmältä, kappale viisi, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kappaleen 14 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten kappale 15 annan puheenvuoron edustaja Tänökille. Suullinen tarkistus. Kiitoksia. Me pyydämme suullista tarkistusta kappaleen 15 poistamiseksi. Olemme saaneet kuulla eh, ulkoasianhallinnolta, että se ei ole faktisesti oikein. Eli poistetaan kappale 15. Okei. Okay. Kiitoksia teille kuka vastustaa tästä suullisesta tarkistuksesta äänestämistä? Teitä ei ole tarpeeksi, joten me toimitamme äänestyksen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi johdan tason kappale C, Tanok jälleen. Hän esittelee suullisen tarkistuksensa. My group, uh, as a res- Minun ryhmäni ulkosuudenhallinnon uh, suosituksesta pyyttäisimme, että uh, lisätään sana entinen, koska hän ei enää ole uh, nykyinen puolueen johtaja. Thank you, dziękuję bardzo. Kiitoksia teille, edustajat Tanok. Vastustaako joku tästä äänestämistä? Äänestämme siis äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äh, päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. seuraava Kaksi. edustaja Materan mietintö tiiviimpi yhteistyö Euroopan syyttäjän virasto. Nimenhuuto äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tämä mietintö on näin hyväksytty. Onnittelut mietinnön esittelijälle. Ja nyt viimeinen äänestys tältä päivältä. Edustaja Bergeronin mietintö, vankilajärjestelmät ja olot. Meillä on vaihtoehtoinen äh, ENFn päätöslauselmaesitys. äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten äh, kappale 7 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten kappale 12 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää ehdotan, että tarkistamme tämän äänestyksen koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty aika pienellä enemmistöllä. Ja nyt äänestämme tästä päätöslauselmasta kokonaisuudessaan, niin mehuta-äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon esittelijälle ja onnittelut. Nyt keskeytämme pieneksi hetkeksi ja siirrymme kohta äänestysselityksiin. Kiitos.